liebe Kolleginnen und Kollegen. No niin, hyvät kollegat. Nyt me olemme kuningaskunnassa nimeltään Belgia ja olisi kohteliasta noudattaa aikataulua. Tarkkaan tervetuloa tänne budjetin valvontavaliokunnan kokoukseen. Me päätimme muuttaa käsittelyjärjestystä ja lykätä äänestystä – tilintarkastustoimistoimen jäsenistä. Tässä on avoimia kysymyksiä, jotka liittyvät yhden ehdokkaan kantaan siitä, miten suhtaudutaan mahdolliseen kielteiseen kantaan. Me haluaisimme neuvoston puolelle viestittää, että parlamentin kanta tulevaisuudessa otetaan huomioon. Ja haluaisimme tämän tyyppisen kirjeen myös lähettää neuvoston suuntaan. Siirrytään eteenpäin esityslistalla. Äh, von Herrn Söndergaard äh, vor. Ja ensin käsittelemme edustaja Söndergaardin erityiskertomuksen 24 2012 solidaarisuusrahaston toiminta Abruzzossa vuonna 2009 tapahtuneen maanjäristyksen jälkeen. Tässä on työasiakirja käytössämme. Tänään on keskustelu aiheesta ja ensin puheenvuoron saa esittelijä Sören Söndergaard. Olkaa hyvä. Tack, øh, formand. Det er jo en alvorlig øh, baggrund, der er for, for den øh, diskussion. Tämä keskustelu on kyllä itse asiassa erittäin vakava. Tämä maanjäristys 6. huhtikuuta 2009, jossa yli 300 ihmistä menehtyi. Lukuisat muut loukkaantuivat ja noin 70 ihmistä jäi vaille asutusta, asumusta. Me haluamme auttaa tämän tragedian uhreja. Euroopan parlamentti päätti marraskuussa 2009 myöntää huomattavan summan apua. 493,7 miljoonaa. Se on tärkein se on tärkein summa, joka tähän mennessä on myönnetty solidaarisuusrahastosta, siis tähän mennessä. Eli tässä voidaan mitata tämän tragedian painavuutta ja tärkeyttä. Tässä keskustelussa tärkeää tällä hetkellä on kaksi asiaa, tai se on siis tavallaan kahden suuntainen keskustelu. Onko myönnettyjä varoja käytetty sääntöjen mukaisesti? Ja toisekseen, ja se on aivan yhtä painavaa ja tärkeää, meidän täytyy saada tietää, ovatko katastrofin uhrit Aakilassa saaneet riittävästi apua myönnetyistä varoista – onko rahalle annettu sille kuuluva arvo? Se on keskeinen kysymys, tärkeä, kys tärkeä kysymys. Mitä tulee ensimmäiseen kysymykseen? Eihän tässä ole kyse ensimmäinen kerta, kun täällä puhutaan budjettivalvontavaliokunnan kokouksessa asiasta. Siitä on puhuttu jo sen jälkeen, kun meidän valiokuntamme jäsenistä lähti käymään Aakilan kaupungissa 2010 ja esitettiin aika paljon huolestuttavia kysymyksiä. Jo tuolloin meillä oli semmoinen tunne, että kaikki ei nyt mennyt ihan niin kuin piti. Matkaraportissa, matkaselvityksessä me pyysimme suoraan komissiota, ja tässä nyt lainaan, suorittamaan ad hoc tilintarkastuksen solidaarisuuskysymyksestä jossa tarkistettaisiin kiireellisyyskustannuksia jälleenrakennuksen, jälleenrakennuksessa ja myöskin miten sopimuksia oli noudatettu eri tavaran ja avun toimittajien kanssa. Oliko kaikki tapahtunut säännönmukaisesti? Eli tämä oli siis syksyllä 2010 Aagilan kaupunkiin tehdyn vierailun jälkeen. Vierailun tarkoituksena oli myös perehtyä siihen, oliko, olosuht- oliko ehtoja noudatettu nimenomaan avun myöntämisessä. Ja apua halu, haluttiin nimenomaan käyttää, se oli ehdollistettu väliaikaiseen kiireelliseen asuttamiseen, jotta voitaisiin tarjota väestölle niiden ensi apua vastaavat tarpeet. Eli välittömä, välittömä, välitöntä apua ja tarvetta haluttiin jakaa. Tämä on artikla 3 kohta 2 tässä solidaarisuusrahastossa. Ja jälleen kerran siteeraan sitä, että halusimme tarjota väliaikaisen asumuksen ja rahoittaa kiireellisapua, jotta väestölle voitaisiin tarjota välittömästi niiden tarvitsema apu tuolla tuon katastrofin jälkeisinä päivinä ja viikkoina. Onko sitten tehty riittävästi tarkastusta jälleenrakennuksessa, jotta voitaisiin välttää se, että hinnat eivät olisi nousseet ja ettei yksi osa myönnetyistä varoista olisi mennyt väärin taskuihin. Tänä päivänä meillä onneksemme on mahdollisuus keskustella tästä asiasta jälleen kerran, koska meillä on tilintarkastustuomioistuimelta tästä erityiskertomus. Komissio on myös laatinut oman kertomuksensa, salaisen. En minä voinut tehdä siitä huomioita. Sitä ei saa myöskään siterata tässä yhteydessä, eli ei se oikeastaan ole meille hyödyksi perusasiana kirjana yhtään millekään. Mutta meillä on tämä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, ja haluan tässä yhteydessä jo kiittää tuomioistuinta siitä, koska siinä aivan selvästi sormella osoitetaan arkaluonteisia, vaikeita, kinkkisiä kohtia. Vaikka siinä tässä kertomuksessa ei oteta esille kaikkia ehkä tärkeitä tai merkittäviä kohtia, niin kaksi asiaa on laadittu erittäin hyvin otettu esille tässä erityiskertomuksessa. Yhtäältä suuri osa avusta käytettiin siihen, että rakennettiin vähemmän pysyviä asumuksia kuin että olisi rakennettu enemmän väliaikaisia asumuksia. Toinen asia, joka löytyy erityiskertomuksesta, rakennusten talojen hinnat olivat selvästi markkinahintoja korkeampia. Ja tilintarkastustuomioistuin puhe, että se olisi ollut jopa 158 prosenttia markkinahintoja korkeampia. Tilintarkastustuomioistuin on muutavalla lauseella tehnyt hyvän yhteenvedon. Minä olen, olin voinut todeta Italian lehdistöstä, lukiessani, että, että tässä vallitsee nyt väärin ymmärrys sanotaan, että nämä olisivat minun lukujani, tämä 158, että se olisi ollut minä, joka olisin julistanut, että näitä varoja ei ole käytetty asianmukaisesti. Ei näin ole, minä vain siteeraan tilintarkastustuomioistuimen antamia lukuja. Jos, jotaku, jos halutaan hyökätä johonkin suuntaan, niin tuomioistuimen päin vain. Tämä on hyvä yhteenveto tilintarkastustuomioistuimen toiminnasta. Noin 30 prosenttia 144 miljoonaa euroa suurin piirtein solidaarisuusrahastosta käytettiin, käytettiin ihan hyvin, hyvin valintakelpoisiin kohteisiin, jotka perustuvat EUn rahaston filosofiaan. Tämä Kasa-hanke ei kuitenkaan täytä erityismääräysehtoja. EUn solidaarisuusrahaston säädöksestä, vaikka se oli kuitenkin tilannetta ja maaperä ajatellen ihan oikean osuva. On rakennettu uusia pysyviä asumuksia pikemminkin kuin väliaikaisia asumuksia. Kasa-hanke äh, käytti 70 prosenttia rahoituksesta, 350 miljoonaa euroa. Strategia, joka Kasa-hankkeessa valittiin, tar- tarkoitti, että voisimme, äh, voimme tarjota 15 000 ihmiselle asumuksen, 15 000, jotka olivat kärsineet maanjäristyksestä, mutta, mutta ei oltu kuitenkaan pystytty reagoimaan riittävästi väestön ilmaisemiin tarpeisiin. Kaasahanke oli kalliimpi kuin, niin, kuin normiasunnot yleensä. Toistan, ettei reagoitu riittävästi riittävällä kapasiteetilla väestön ilmenneisiin tarpeisiin. En usko, että tämän selkeämmin ja täsmällisemmin asiaa voisikaan ilmoista, ja sen takia pyydänkin, että meidän valiokuntamme tukisi tätä tilintarkastustuomioistuimen laatimaa kertomusta ja loppuyhteenvetoa. Kuten sanoin, nämä eivät ole minun loppuyhteenvetoja, nämä ovat tilintarkastustuomioistuimen yhteenvetoja. Ja tässä pääsenkin sitten toiseen kysymykseen, aiheeseen, Toisin sanoen, ovatko järjestyksen uhrit saaneet riittävästi varoja solidaarisuusrahoista? Value for money-termiä käyttääkseni vastaus on varsin selkeä, ei. Myönnettyjen summien avulla on rakennettu asuntoja liian harvoille ihmisille, jotka ovat ilman asumusta. Rakennetut asunnot olivat aivan liian kalliita, ja, aivan lis- ja sen lisäksi mm, suuri osa rakennetuista asumuksista tai asunnoista törmäsivät ihan rakennusongelmiin. Siellä ilmeni ihan rikollisia toimenpiteitä tai sitten ammatillinen pätevyys loisti pois, poissaolollaan. Minä olen käynyt useampaan otteeseen Aakilassa maanjäristyksen jälkeen. Olin siellä jopa viime sunnuntaina maanantaina kävin kanssa Tesassa, joka mainitaan myös erityiskertomuksessa. Ehkä, ehkä ei, ehkä siellä on rakennettu eurooppalaisen rahaston avulla. Ehkä komissio voi meille täsmentää kansateessa, onko se rakennettu eurooppalaisen rahaston avulla. Nämä maatilkut ja niihin rakennetut talot on tarkoitettu sadoille ihmisille, mutta kukaan ei asu siellä. Viranomaiset ovat evakuoineet nämä asumukset, jotka ovat alle kolme vuotta vanhoja. Ne on julistettu epäterveellisiksi, epäterveellisiksi asua. Vastuuhenkilö pidätettiin ja hän voi odottaa oikeudenkäyntiä väärinkäytöksistä, julkisten varojen väärinkäytöksistä – ei tämä ole ainutlaatuinen tarina. Kyllä näitä löytyy enemmänkin tässä kertomuksessa ja olen erittäin hämmästynyt, että komissio ei ole kyennyt näkemään ajoissa sitä, mitä, mitä oli, mikä oli teke, mitä oli tekeillä. Mutta kaiken kaikkiaan johtopäätös on yhä edelleen sama. Tässä on huijattu eurooppalaista veronmaksajaa. Olemme antaneet rahaa johonkin, jota ei ole edes kokonaisvaltaisesti toteutettu möllytyillä varoilla. Vielä vakavampaa on se, että uhrit asunnottomat Aakilassa ovat joutuneet huijauksen uhreiksi, koska eivät ole saaneet sitä, mitä EU tuki, mitä EU halusi, miten EU halusi heitä tukea. Eli kyllä tässä on ihan aihetta kriittisyyteen. Jotkut kollegat toivoisivat, että menisin vieläkin pidemmälle kritiikissäni komission suhteen vaatimalla – takaisin maksua Italian valtiolle, Italian valtiolta, mutta minä olen laatinut asiakirjani siten, että siinä olisi erittäin laaja ja kattava tuki keskeiselle kritiikille. Olen tietenkin avoin kaikille ehdotuksille, vaikka jotkut voivatkin, jotkut voivat myös osoittaa, että olen saattanut tehdä konkreettisia virheitä raportissani, mutta asiakirjan keskeinen loppuyhteenveto tilintarkastustuomioistuimen kertomuksissa on ihan vesiselvä. Haluan vielä kerran kiittää tilintarkastustuomioistuinta erityiskertomuksesta, joka on ollut erittäin hyödyllinen, ja odotan kärsimättömänä avautuvaa keskustelua. Kiitos oikein paljon edustaja Söndergaard, että esittelitte työasiakirjanne. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi myös tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Ville Itälän ja komission edustajan joka on aluekehityspääosastosta. Rapopes, tervetuloa tänne. Avaan keskustelun, kuka haluaisi jäsenistä käyttää puheenvuoron. Kaksi puheenvuoropyyntöä, kolme. Herra Rivelini, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun mielestäni tässä on selkeä hyökkäys Italiaa kohtaan. Kollega Söndergaard järjesti lehdistötilaisuuden ennen kuin hän esitteli mietintänsä täällä. Ja luulenpa, että meidän olisi analysoitava nämä asiakirjat, jotka olemme saaneet tiedetarkastustuomioistuimelta ja komissiolta. Komissio. Niin, kun ajatellaan herra Söndergaardin lehdistötilaisuutta, hän vastasi siellä hän täsmällisesti Söndelkanin asiakirjana on kuitenkin sekava ja jäsentämätön koskien Akuilan jälleenrakentamista ja siihen liittyviä seikkoja ja solidarisuusrahaston varojen käyttöä. Eikä komissio ole sen mukaan valvonut tilannetta kunnolla. Edustaja Söndergaard ei ole minun tietojeni mukaan koskaan tavannut niitä asiasta vastaavia italialaisia viranomaisia, eikä hän ole myöskään osallistunut julkiseen kulmistilaisuuteen 26. kesäkuuta tänä vuonna. Siellä olivat läsnä tohtori Italia, joka on täälläkin paikalla, ja sitten herra Poppens, Legio pääosasta, pääosastosta Ambrutson johtaja, provinssin johtaja, pelastuspalvelun johtaja, sisäministeri, palokunnan johtaja. Hän olisi voinut jo sitä kautta vähän selkeyttää ajatuksia, mutta sen sijaan hän on ottanut pohjaksi tietoja, jotka meidän on analysoitava ja niiden perusteella järjestänyt lehdistötilaisuuden ja niin kauan kun ei ole todisteita muusta, koko tämä asiakirjan lehdistötilaisuus on merkitsevän Italian mustamaalaamista. Tässä joitakin tärkeitä kohtia hänen kertomuksestaan. Hän toteaa, että mafia on soluttautunut jälleenrakentamisoperaatioihin, ja hän toteaa tämän, koska hän on ottanut yhden lauseen on sekä Passon tekstistä, mafian vastaisesta osastosta Italiasta ja Söndergaard unohtaa, että tällaiset lausunnot esitettiin maan, maan järjestyksen jälkeisinä kuukausina juuri siksi, että vältettäisiin mafian soluttautuminen näihin hankkeisiin. 16. toukokuuta, kun sain tehtävän toimia tässä asiassa, vierailin Aakuilan syyttäjäviraston syyttäjän luona ja hän vastasi kysymykseeni. Hän totesi, että yksittäistapauksia lukuun ottamatta mitään tällaista mafian tai kamoran mukaan tulemista ei tässä ole ollut. Sitten edustaja Letti totesi, että kun katsotaan, niin todella nämä mafiavastaiset sertifioinnit on kyllä saatu. Ja tohtori Poppers 26. kesäkuuta pela, pidetyssä kuulemistilaisuudessa totesi, että ei ole havaittu mitään petostapauksia. Se olisi Olafin alaa, sitä paitsi eikä siellä ole avattu mitään menettelyjä. Eikä näin ole mitään mafiaa tai kamaran toimintaa tässä näin olevan. Sandelgaard puhuu, puhuu taloista, jotka eivät olisi väliaikaisia, vaan pysyviä. Tässä kuitenkin Akvilan kaupunginjohtaja sanoi väännellään 26. kesäkuuta hän sanoi, että jälleen rakentaminen tulee kestämään 8-12 vuotta. Kuitenkin Sendelgaardin mietinnössä tämä 8-12 vuotta onkin venynyt 25 vuoteen. Näin on siis kaksinkertaistettu nämä ajat verrattuna siihen, mitä kaupunginjohtaja oli todennut. Edelleen siinä todetaan, että kaikki talot on rakennettu huonolla, huonolla laadulla. Mitään asiantuntijoiden tarkastelua tässä ei kuitenkaan ole ollut ja, ja tässä sitten käsitellään joitakin tapauksia. 94 prosenttia kantameessa 45 henkeä toisesta, toisessa kaupungissa ja vielä 15, 154 henkeä yhteensä 48 1800 siirtymään joutuneesta. Hän toteaa myös, että kaikki nämä seismi, seismiset varotoimet eivät noudata vaatimuksia. Kuitenkin on todettu, että vain 2,5 prosenttia eivät ole täysin ihanteellisia. Ei, se, ei edes niistä sanota, että eivätkö ne noudattaisi sääntöjä. Jos sanotaan nyt kuitenkin, että kaikki nämä seismiset, antiseismiset välineet olisi, ja menettelyt olisivat standardin vastaisia, niin se on kyllä aivan väärin. Sitten sanotaan, että ei Italian viranomaiset ole asianmukaisesti näitä MUSP-hankkeita hoitaneet. Ehkä hän ei käynyt katsomassa, että yli 12 miljoonaa hanketta on Italian viranomainen kehittänyt. Edelleen esittelee toteaa, että Euroopan unionin panos olisi olisi suurempi kuin muut. Kollega Söndergaard on varmastikin voinut tutustua kertomuksen, jossa, jossa, oli, yli, jossa oli melkein miljardi tu, tu, kulut, siis 350 miljoonaa. Ovat tässä kyllä aivan yhteisön sääntöjen mukaisia. Sitten hän sanoi, että talot maksavat 150 prosenttia enemmän, mutta kollega Söndergrave ei muista ilmeisesti ilmastoa, maaperää ja aikarajoituksia. Akuila on yksi historiallista, historiallista kaupungeista, eikä sitä, se on siis restauroitava. Ja siitä johtuu suuremmat kulut. Edelleen esittelijä toteaa, että täällä on liiallisia kuluja teräspilareita varten ja että olisi voitu käyttää sementtipilareita. Hän ei kuitenkaan lukenut sitä, että näitä teräspilareja käytettiin siellä, missä niitä tarvittiin ja missä pystyttiin käyttämään, niin käytettiin sementtipilareita. Silloin kun teknisesti tai ajallisesta syystä johtuen tarvittiin muita kuin sementtipilareita, eli teräspilareita, niitä sitten käytettiin. Herra Sandergaard ei ole tuonut mitään asiantuntevuutta tähän eikä uutuuksia. Hän ei esitä meille mitään papereita. Luemme tässä vain tilintarkastustuomioistuimen komission papereita. Eikä niissä sanota samoja asioita kuin Sandergaard sanoo. Jos nämä paperit luetaan, niin 2,5 prosenttia hän ei tar- tarkoita 100 prosenttia. Eikä hän näin ole voi sanoa, että kaikki on tehty hyvin kielteisellä tavalla. Toki tiedän, kun minut nimitettiin EPPn esittelijäksi ja 16. maaliskuuta vierailin kaikissa instituutioissa tasavallan syytteen luona ja tilintarkastus tuomioistuimessa ja pelastuspalvelu ja palokunnan ja puheilla ja alueen ja provinssin ja kaupungin puheilla halusin, että kaikki, jos näin olisi ollut, niin olisin kyllä nostanut, äänen, nostanut tästä suuren metakan. Varmastikin maailman kaikki lehdistöt olisivat kuulleet tästä, mutta ennen olisi toiminut yhteisen hyvänä edustajana. Nyt me loimme tämän mietinnön, jossa sanotaan aivan toisia asioita Haluaisin pyytää, että näyttäisitte asiantuntijoiden tekstit. Muuten ei voida sanoa, että 154 kansalaista, joiden on pitänyt lähteä kodistaan, koska heidän talous ei ollut ihanteellinen, niin niihin tätä voida verrata 48 800 kodistaan lähtevän joutuneeseen. Toivon, että Söndergaard voisi tätä miettiä, jos hänellä on muunlaisia tietoja kuin nämä, niin me kyllä käymme kaikki mahdolliset taistelut ja käytämme kaikkia keinoja, jotta saisimme totuuden esille, mutta muita, jos, teille, jos teillä oli muita todisteita, jos tämä on ainoa pohja, niin lukekaapa tämä, nämä paperit uudelleen. Älkääkä upottako hyvää jälleenrakennusta työtä. Siitä ei ole hyvää, siitä ei ole hyötyä akvilalaisille, italialaisille eikä myöskään eurooppalaisille. Ja, vielen dank. Oh, paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Kaija ja sitten Ehrenhauser. Ja, herzlichen Dank, Herr Präsident. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset Sören Söndergaardille tästä työasiakirjasta. Tässä on esillä kysymys, joka on teettänyt työtä valiokunnalle pitkään. Valtuuskuntan matka tuolle alueelle. Ja todella kyse on tärkeästä asiasta. Ja siksi minua huolestuttaa ehkä lähteä puhumaan turhan tunteellisesti tästä aiheesta, eikä katsota oikeastaan kysymyksen ydintä. Ei kai kenenkään ole tarkoitus tässä lähinnä nyt mustamalata Italiaa. Toivoisin siis, ettei nyt ihan niin tuntenomaisesti lähdettäisi arvioimaan tätä asiaa. Kyse on työasiakirjasta. Viimeisessä osassa on, siinä on suosituksia siitä, voidaanko tällaista toimista antaa vastuuvapaus, mutta tällä asiakirjalla on oma tehtävänsä, että voimme pohtia, mitä Euroopan varoille tapahtuu. Ja, ja mitä tehdään, kun ongelmia tulee esiin, jos niin olisi. Useinhan täällä valiokunnassa puhutaan englanniksi tuosta naming and shaming periaatteesta, että kerrotaan mistä ongelmat johtuvat tai mitkä ovat ongelmia ilman, että nyt halutaan sinänsä lähteä häpäisemään ketään erityisemmin. Kun kollega Rivellini sanoi, että tässä on nyt yli painotettu tiettyä seikkaa, niin eikö voida todeta, että tässä työasiakirjassa – on esitetty kysymyksiä. Olafille sellaisia kysymyksiä, joihin ei tähän päivään mennessä ole saatu vastauksia. Ei tämä, kollegariveli niin sitä tarkoita sitä, ettei Olaf ole todennut petostapauksia. Myönteisin ajatus tässä kai on se, että Olaf vielä tutkii. Ja jos siellä olisi jotain tuloksia, niin se olisi varmasti pitänyt ottaa huomioon. Ei siis niin, ettei Olaf ole löytänyt mitään, vaan me emme ole saaneet vielä vastauksia Olafilta. Tämä on kyllä tärkeä asia arvioitavaksi. Tässä yhteydessä toivoisin kyllä myös, tai muotoilen asian toisin. On olemassa sellaisia jäsenvaltioita, joissa tiedot, jotka saadaan kyseisiltä viranomaisilta ovat joskus sellaisia, että kaikki vastaukset eivät ole ihan tyydyttäviä. Kiittäisin siitä, että te olette pyrkineet tekemään työtä. Tähän olette lähellä maantieteellisestikin näitä tapahtumia. On hienoa, että te pyritte saamaan jotain vastauksia sieltä alueelta, mutta periaatteessa emme ole ihan tyytyväisiä siihen, että sanotaan vain, että alueet että paikallisviranomaiset sanovat jotakin yhtä. Mitä mafian omaisiin menettelyihin tulee, niin voidaan kai ajatella, että niin sanotusti normaali mafian omainen toiminta. Eli tässä kai on kyse siitä, että on yritys, joka on ollut ehkä tällaisissa yhteyksissä esillä aikaisemmin, vaikka kyselee suurista summista, mutta mitä muuta esittelee tässä sanokkaan, kun ajatellaan, kuinka paljon varoja on käytetty, ei ole saatu riittävästi vastinetta näille rahoille. Ja juuri tällaista on toisaalla esitetty että tämä johtuu mafiamaisesta toiminnasta, mutta sitä en sano, eikä sitä sanota oikeastaan tässä asiakirjassakaan, mutta tätä taustaa vasten pitäisi kuitenkin pohtia sitä, mitä mahdollisuuksia nyt komissiolla on. Komissiolla ei mitään muuta mahdollisuutta kuin kuulla siellä paikallisviranomaisia, ja sitä jo kommentoinkin. Toinen komission mahdollisuus, ja me olemme huolehtineet tästä valiokuntana myös, että petosten torjuntayksikkö käsittelee tätä kysymystä myös. Se on toinen vaihtoehto ja, ja nyt odotamme tuloksia. Kiitos tästä asiakirjasta. Mielestäni johtopäätökset tässä asiakirjassa eivät ole mitenkään mielestäni nyt liioittelevia. Me puhu tässä mietinnöstäkään vielä, eikä tässä tarvitse mitään todisteita vielä esittää, vaan hän kirjoittaa – poliittista mietintöä. Minä pidän tätä työtä oikein tervetulleena. Saako sitten mietintö lopulta enemmistö, niin se nähdään, kun vastuuvapaudesta keskustellaan. Kiitos oikein paljon. Paljon kiitoksia. Edustaja Elenhauser. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. No Jen sanoi oikeastaan paljon sitä, mitä minäkin halusin sanoa. Voin ymmärtää, että tämä tapahtuma on tapahtuma, johon suhtaudutaan tunteenomaisesti. Se on katastrofi ja ymmärrän edustaja Revelinin tunteenomaisen purkauksen täällä valiokunnassakin, mutta olisin kuitenkin sitä mieltä, että edustaja Söndergaardin työasiakirja varmasti on ihan reilu ja siinä puhutaan myös kriittisistä seikoista. Siksi en pidä ehkä nyt ihan asiallisena sitä, herra Revelini, että hyökkäätte näin voimakkaasti Sönnegordia vastaan, koska tässä ei ole kyse mistään kansallisista yhteentörmäyksistä tai että tuomitaan joku jäsenvaltio, vaan kyse on siitä, että pyritään selvittämään tiettyjä asioita ja saman näin tiettyä voimutta aikaiseksi. Tähänhän työhön edustaja Sönnegord on pyrkinyt. Vähän jäin kaipaamaan viittausta tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen. Tilintarkastustuomioistuinhan juuri lähinnä kommentoi sitä, että nämä rakennukset on nostettu hinnalla, joka on 185 prosenttia yli tavallaan normaalin. Ja siksi voitaisiin sanoa, että tämän kasehankkeen rakennuksen ei olisi pitänyt edes rakentaa. Eli tämähän oli oikeastaan tietoja, kun tuli enemmän tilintarkastustuomioistuimen puolelta ja edustaja Söndergaard otti tämän työasiakirjassaan esiin. Eli tämä asia on otettava huomioon. En usko, että tilintarkastustuomioistuimen mitenkään pystyy tässä tai pyrkii hyökkäämään erityisesti Italiaa vastaan. Määritelmistä. Eli hätämajoitus. Tämä on mielestäni ihan relevantti kysymys nyt pohdittavasti. Ehkä tilintarkastustuomioistuin voisi lyhyesti kommentoida sitä, mikä on hätämajoitusta, minkälaisissa tiloissa. Ja onko tässä jotain vuokrattu, josta on tullut taas tuloja. Ilmeisesti tähän ei ole mitään sääntöjä. Tarkoittaako tämä automaattisesti sitä, että tämä on ihan legitiimiä, tällainen vuokraaminen tuilojen hankkimiseksi jälleen. Kiitos paljon, edustaja Gresle. Ja sitten antaisin tilintarkastustuomioistuimen jäsenelle Ville Itälälle puheenvuoron ja sitten komission edustajalle. Olkaa hyvä, Roa Gressle. Paljon kiitoksia. Lisäisin omat pari kysymystäni. Komissio ja alue pääosasta järjesti tilintarkastusmatkan muutaman päivän mittaisen Akylän ja tämän matkan yhteydessä nähtiin ongelma erityisesti näiden hankintasopimusten yhteydessä. Tiedämme, mitä rakennerahastojen osalta usein käy niin, että kolmanneksen osalta on ongelmia. Sitten raha voidaan lykätä sinne ja tänne sanotaan, että ei voida periä niitä rahoja takaisin. No kyse ei ole siitä, vaan kyse on siitä, onko siellä niissä rakennuksissa nyt puutteita. Tilintarkastustuomioistuin ei sitä sano, mutta onko komissio, näin haluaisin kysyä komission puolelta, oletteko pyrkineet selvittämään siitä, oliko rakennusvirheitä, ongelmia siinä mielessä? Eli tämä työasiakirja tuo esiin tiettyjä moitteita, jotka pitää selvittää nyt tarkkaan. Eli onko siellä ongelmia rakennustyössä? Mielestäni työasiakirja oli siinä mielessä hyvin mielenkiintoinen, että varmasti Lakylässä käydään pitkään keskusteluita koko tästä tarinasta. Eli oliko siellä puutteista näissä rakennuksissa ja toinen kysymys oli se, että siellä oli tiettyjä yrityksiä, jotka osallistuivat tarjouskilpailuihin ja voittivat tarjouskilpailuita, joilla ei ollut tällaista mafian vastaista hyväksyntää, sertifikaattia. Haluaisin kysyä komissiolta, kyllä tai ei, Onko tämä ratkaisevassa roolissa, kun päätetään eurooppalaisten varojen käytöstä tällainen mafian vastainen sertifikaatti? Ja mielelläni haluaisin tietää Olafin tutkintatoimista sen verran ainakin, että koska voidaan saada jotain tuloksia. Pyytäisin, että yhdessä lähikokouksistamme voidaan kuulla myös Olafia tästä aiheesta. Ja siitä haluaisin etukäteen kiittää. Toivoisin myös, että voisimme selvittää, olin Lakvilassa itsekin, Haluaisin selvittää, miten paljon Italia on käyttänyt Äkylässä varoja. Muistan hyvin laajan keskustelun paikan päällä, kun ei pystytty selvittämään, minkälaista summista on kyse. Mitä Italia on sinne maksanut? Tämä kysymys minua todella kiinnostaisi. Onko pidetty kiinni lupauksista vai ei? Ne ovat siellä johtopäätöksissä myös mukana johtopäätöksissä minullekin aiheuttaa ongelma vähän muutamat johtopäätökset, kun minusta tuntuu, että tämä tarina on edelleen nyt